vähentää kansandemokratiaa eurooppalaisella ja parlamentti on pohja tälle tulevalle vahvemmalle eurooppalaiselle demokratialle. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Tämä keskustelu on saatu päätökseen. Nyt kuitenkin aivan lyhyt ilmoitus teille myös ne, koska istunnon aikana monet kollegat ovat viitanneet tähän nimittäin Yhdys, Yhdysvaltojen viestiin Benghazissa. Siellä on tehty vakava isku, jossa Amerikan suurlähetystö, suurlähettiläs, ja moni suurlähetystön henkilökunta kuluva on saanut surmansa. Ja tämä on ilmeinen terroristitoimi ja minä teidän nimissänne tuomitsen tämän toimen ja esitämme osanottomme näiden äh, Yhdysvaltain viranomaisille. Paljon kiitoksia.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 Hyvät kollegat, äänestys alkaa. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Tukisin, mitä puhemies sanoi. Me tuomitsemme amerikkalaisten puolesta hyökkäyksen Bengaasin suurlähetystöön, jossa Amerikan suurlähettiläs on saanut surmansa. Nämä suruvalittelut on välitettävä myös Libyan rohkealle kansalle, jotka, joita tämä fundamentalistien isku ei horjuta heidän vakaumuksessaan. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια αυτή τη Δευτέρα. Hyvät kollegat, tässä 10. Äh, syyskuuta tämän viikon maanantaina tuli suositus parlamentin valiokunnalta ja maatalousvaliokunnan suositus on myös annettu ja mitään vastaväitteitä ei ole esitetty tästä näistä suosituksista neljän tunnin sisään niin, että näin ollen työjärjestyksen mukaisesti nämä ovat suosituksia, jotka voidaan katsoa tulleen hyväksytyiksi 11. syyskuuta alkaen. Ja tämä, nämä päätökset julkistetaan sitten ö, istunnon pöytäkirjasta. Olkaa, olkaa hyvä. Kiitos. Ähm, ähm, Puhemies, haluaisin äh, Euroopan parlamentin ja USA yhteisen valtuuskunnan puheenjohtajana ja erityisesti äh, USA suurlähettilään läsnä ollessa ja korkea-arvoista